sitten äh, tässä lapsia ei pidetä mitenkään hyvänä asiana. Joten minä uskon, että ne, jotka yrittävät tässä yhdistää työ- ja perhe-elämän, pitää näitä lauseita pöyristyttävinä. Mutta on vielä pahempaa, jos tällaisia äh, lauseita kuullaan naisten suusta. Bene, procediamo, procediamo all'ordine. No niin, jatkamme Siirrymme esityslistalle, mutta ennen kuin äänestämme, muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin kirjalliset julkilausumat 007 2011 Papastamkos, Benamias Mitchell, Stifkas, korruption vastainen taistelu Euroopan urheilualalla – Suurin osa jäsenistä on allekirjoittanut tämän. Tämä on hyvä uutinen, kun otamme huomioon jatkuvat tapaukset, jotka edelleenkin tahraavat urheilun hyvää kuvaa Euroopassa. Tässä muistamme myös Italian vastaisiin tulleen tapauksen. Tämä teksti välitetään eteenpäin asianomaisille viranomaisille ja liitetään myös pöytäkirjaan. Toinen ilmoitus. 0010 2011 Kudakis, Böringer, Ötenberg, Krostet, Danöke ja Quickström. Kyproksen kadonneet henkilöt. Suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut julkilausuman. Sääntöjen mukaisesti teksti välitetään asianomaisille viranomaisille. Onneksi olkoon. Äh, aivan lyhyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Jana Kudagis muuten. Viimeisen kolmen kuukauden aikana äh, tässä on lähetetty äh, sähköposteja ja on soitettu puheluja liittyen tähän julkilausumaan ja kadonneisiin ihmisiin Kyproksella. Lopputulos on er-, erinomainen ja tämä julistus 10 on mennyt läpi hyvin suurella ja positiivisella enemmistöllä. Haluan kiittää erityisesti Charles Tannekia, joka jokaisen Strasbourgin viikon on käyttänyt tukeaksi minua. Minä haluan myöskin kiittää julistusvirastoa ja työntekijöiden, joiden kova työ helpotti meidän työtämme hyvin paljon. No tässä salissa tänään, tässä salissa tänään meillä on joukko nuoria ihmisiä Nepal-mäkistä, nuorien kyproslaisten järjestöstä yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat tulleet kuuntelemaan tätä. He ovat tämän päivän nuoria, heistä tulevaisuus riippuu. Salutiamo la ah, delegazione presente. Kiitoksia tuosta. Par condicio Per par condicio diamo la parola anche allo... Me tietysti tervehdimme vieraitamme ja tasapainon nimissä Papa Stamkos sai myös puheenvuoron, koska hänkin on allekirjoittanut julkilausuman. Kirjo Zevka, Susta, Μίτσελ ja Benamias, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που προσυπέγραψαν Haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat allekirjoittaneet julkilausuman numero seitsemän. Toivon, että tämä hyvin vahvasanainen viesti parlamentista johtaa siihen, että komissio tekisi aktiivisemmin työtä koordinoidakseen väärinkäytöksiä vastaan urheilussa. No niin, kuusi päätöslauselmaesitystä Sudanista ja Etelä-Sudanista. Päätöslauselma ehdotus, ei tarkistuksia. Äänestämme puolesta.